vielä kuulleet, että tänään on ollut jälleen traaginen tapaus, joka tapahtui Sisilian edessä, jossa oli vene täynnä pakolaisia, jossa ilmeisesti useampi sata ihmistä joutui tämän haaverin uhreksi. Haluan ilmaista, että parlamentti on tämän tapauksen johdosta joka on yksi monista, joita on viime vuosina ja viime kuukausina tapahtunut toistuvasti. Me olemme erittäin huolissamme siitä, että ja me seuraamme tilannetta kehitystä tarkkaavasti, Me toimimme sen puolesta, että tämän tyyppiset tragediat eivät enää toistuisi meidän mantereemme ympäristössä. Ja